mitään äh, vastalauseita, niin artiklan 7 kohta 9 mukaisesti ilmoitan herra Albertinille tästä päätöksestä. 16. Jou- helmikuuta 2014 herra Godfrey Bloom artiklan 153 kohta 3a mukaisesti äh, herra Bloom äh, Äh, herra Blumia tullaan äh, kuulemaan tästä moitteesta, joka hänelle annetaan artiklan 153 kohta 1 mukaisesti. Äh, herra Blum voi, hänellä on kaksi viikkoa aikaa tämän päätöksen jälkeen valittaa puhemiehistölle tästä päätöksestä.